tästä äänestetään huomenna. Seuraavana esityslistallamme on suullinen kysymys EUn ja Mongolian suhteista. Ja annan puheenvuoron ensin eh, kysyjälle, herra Partolotsille, viisi minuuttia. Signor Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rouva puhemies. valtuuskunta, joka on vastuussa suhteista Keski-Aasiaan ja Mongolian, jonka puheenjohtaja olen, vieraili Mongoliassa vain kolme viikkoa sitten. Se oli kahdeksas parlamenttien välinen kokous EPn ja Mongolian parlamentin välillä. Se oli oikein hyödyllinen ja kiinnostava kokemus. Mongolia on maa, joka ansaitsee parempaa tuntemusta. Tällä parlamentilla ei ole ollut paljon mahdollisuuksia keskittyä Mongolian ja tämän pitäisi nyt muuttua. Mongoliassa on monipuoluejärjestelmä, vallan kolmijako-oppi on toteutettu asianmukaisesti, kansalaiset ovat melko vapaita ja ihmisoikeuksien suoja on hyvällä tasolla verrattuna muihin alueen maihin. Mongolialla on kehitysongelmia Ympäristöolosuhteet ovat vähintäänkin haastavat ja aavikoituminen etenee. Mongolia on kärsinyt myös hyvin äärimmäisistä ilmastoolosuhteista mineraalivarannot ovat merkittäviä, kupari ja niin edelleen. Ja tällaiset mineraalivarat voisivat kuitenkin tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuksia Mongolialle. Ja kaikista näistä syistä meidän tulisi nyt tiivistää suhteitamme Mongolian sen kehityksen merkittävässä vaiheessa, jotta voimme pitää kiinni demokratian ja ihmisoikeuksien hyvästä edistyksestä. On tärkeää, että rahoitusta ohjataan tähän maahan ja että rahoitus ohjataan ennen kaikkea kansalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Meidän tulee rohkaista Mongoliaa luomaan tiiviimpiä yhteyksiä EU-hun. Sen pitäisi ottaa käyttöön meillä vallitsevat standardit, teollisuuden standardit ja siirtyä pikkuhiljaa kohti vapaata markkinataloutta kauppasuhteita tiivistäen. Oikeusvarmuutta ja oikeusvaltion periaatteita tulee vahvistaa. Tätä taustaa vasten kumppanuus- ja yhteistyösopimus on oleellinen väline. Tätähän ollaan paraikaa solmimassa tai sitä ei ole vielä allekirjoitettu. Ja sen tämän takia olen esittänyt tämän suullisen kysymyksen yhdessä 45 kollegan kanssa. Me haluamme lisää tietoa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pääkohdista sekä tietoa odotettavissa olevasta ratifioinnista ja voimaan tulosta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että sopimus on parafoitu, mutta allekirjoitukset vielä uupuvat luultavasti siksi, että yksi jäsenvaltio kyseenalaistaa säädöksen oikeusperustan. Ja tässä yhteydessä haluaisimme kysyä myös komissiolta, olisiko mahdollisuuksia avata lähitulevaisuudessa EUn lähetystö Ulan Batoriin. Nimittäin lähetystön avaaminen Mongoliaan olisi merkittävä askel kohti parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä sekä poliittisella että kaupallisella tasolla. Kiitos. Kiitos komission puolesta komissaari Fyyli, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitos puhemies. tämän parlamenttien välisen valtuuskunnan puheenjohtaja Patolici, haluan nyt teille kertoa näistä mongolien välisistä suhteista. Tämä on ajankohtainen keskustelu, koska Mongolian 19 suurin maa maailmassa. Se on strateginen risteyskohta Kiinan ja Venäjän nopeasti kasvavien markkinoiden välillä. Se on eläväinen maa, sillä on pitkä historia ja paljon kulttuuria. Mongolia e, edistyy hyvin demokratian tiellä. Haluan onnitella Mongolia rauhanomaisista vaaleista, vapaista, vapaasta mediasta. Ja ne ovat yksi merkki siitä, että Mongolia on oikein valinnut tämän poliittisen pluralismin me olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että Mongolian presidentti on ilmoittanut kuoleman rangaistuksen poistamisen. Mongolian pyynnöstä EU haluaa jakaa kokemustaan erityisesti EUn periaatteiden, normien ja ja, ja, ja sääntöjen eh, viemiseksi. Mongolia on ikään kuin tämmöinen pilokki, pilottimaa, jo, jota, jossa demokratiaa eh, kehitetään Euroopan eh, tuella, teknisellä ja rahoituksellisella tuella. Haluan onnitella Mongolia tämän vuoden satavuotisjuhlista sekä demokratian liikehdintä että sitten sen, sen presidentinvalinnasta. Mitä nyt sitten sitten talouskehitys lupaa Mongolialle. Se on tällä hetkellä taloudellisessakin risteyksessä, koska se siirtää nyt, siirtyy nyt isommalle vaihteelle. Sillä on paljon kiven, luonnonvaroja, sillä on valtavasti metallivaroja ja ne ovat kultainen mahdollisuus Mongolialle hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toivomme, että nämä käyttämättömät resurssit ovat siunaus eikä, eikä kirous, niin kuin joissakin maissa on tapahtunut. Kansainvälisten suhteiden osalta on hyvä, että Mongolia osallistuu YK rauhanturvaus työhön yri, eri puolilla maas, ma, maailmaa, Kongossa, Sierra Leoneessa, Sudanissa, Länsi-Saharassa, Chadissa. Ja haluan korostaa, että Mongolian ponnistelut Afganistanin vakauttamiseksi ovat erittäin arvokkaita. Mitä sitten tulee Mongolian ja EUn suhteiden hallintaan? Olen tyytyväinen, että kumppanis- ja yhteistyösopimus joka korvaa vuoden 1993 kauppasopimuksen. Ja että vuosi, vuodessa saatiin neuvoteltua ja sitten 2010 se allekirjoitettiin Batorissa Tämä sopimus avaa strategisen luvun meidän suhteissamme korkea edustaja, varapuheenjohtaja Ashton pitää tätä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta hyvänä ponnistuslautana poliittisen ja taloudellisen yhteistyön tiellä, jossa EU ja jäsenvaltiot voivat jatkaa yhteistyötään Mongolian kanssa. Tämä PCA-sopimus tarkoittaa, että teemme tasapuolisina kumppaneina yhteistyötä politiikan alalla, esimerkiksi, ja, ja sitten esimerkiksi ihmisoikeuksien, terrorismin ehkäisyssä, kauppa ja sijoitukset, kuten raaka-aineiden hyväksikäyttö. Kun teksti hyväksytään jäsenvaltioissa, niin toivomme, että Mongolian puhe, äh, presidentti tulee allekirjoittamaan sopimuksen Brysseliin äh, korkean edustajan korkean edustajan kanssa. Ja koska meidän poliittinen ja taloudellinen yhteistyömme nyt syvenee ja koska Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin EUn edustuston avaaminen Ulanbatorin on yksi mahdollisuus. Ulkosuhdehallinto tällä hetkellä tutkii, minkälaisia edustustoja eri puolilla maailmaa avataan. Toivomme, että löytämme rahaa ja resursseja, jotta voimme täysvaltaisen edustuston avata myös Ulaanbatoriin. Kiitos kaikille ja odotan keskustelua ja kommentteja. Kiitos. The... Kiitos poliittisten ryhmien nimissä herra Mikolasic, EPP-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen Fylä, hyvät kollegat, EUn ja Mongolian väliset suhteet ovat viimeisen 20 vuoden aikana edenneet myönteisesti pitkälti, että on tapahtunut paljon modernisoitumista ja demokratisoitumista Mongoliassa. Vahvistettu yhteistyö EUn kanssa riippuu siitä, että on syntynyt pitkän aikan luottamuksen vahvistusta Mongolian poliittiseen järjestelmään – samalla kun on vahvistettu ihmisoikeuksien asemaa ja että on sovellettu oikeusvaltiota, lähti liikkeelle siitä, että oikeuslaitos toimii asianmukaisesti että korruptiota on kitketty pois julkiselta sektorilta. Matkalla todelliseen markkinatalouteen on myöskin toteutettava uudistuksia lainsäädännössä, joka koskee kauppaa, investointeja ja tärkeää, että pidetään mukaan talouden yksityinen sektori. On hyvä, että maalla on lainsäädäntöä, joka edistää kilpailua, joka pyrkii myöskin kuitenkin välttämään sitä, että yksityisellä tai hallituksen valtiollisilla yrityksillä voi olla hallitseva asema markkinoilla. Tämä estää kartelien syntymistä ja nämä uudistukset tulevat houkuttelemaan lisää investoijia ja vahvistamaan väestön hyvinvointia, joka maaseudulla on se, että väestö edelleenkin on pitkälti riippuvaista maataloudesta. Lopuksi haluaisin todeta, hyvät kollegat, että me vahvistamme, uskoakseni komissiosen Fyle jo viitasikin tähän, ja minä olen pitkälti sen puolesta, että luodaan pysyvä edustusto EUlle Mongoliaan. Minä luotan siihen, että on potentiaalia kehittää taloudellisia ja poliittisia suhteita, vaikka voimmekin saman aikaan tietysti olla piitamatta ehkä siitäkin, että kysymys on valtaisesta luonnonvarojen lähteestä. Totta kai sen sijainti on strateginen Kiinan ja Venäjän välissä. Uskon, että poliisitaloudelliset suhteet EUn ja jäsenvaltioiden ja Mongolian välillä niitä tulee edistää. ALDE-ryhmän puolesta Oland. Kiitos, rouva puhemies. Siis Kiitos. Mongoliassa on paljon metallia, kuparia, hiiltä, wolframia, tinaa ja kultaa, joka on erittäin houkutteleva talouskumppani tästä syystä. Mutta vaikka meillä on taloudellisia intressejä, meidän pitäisi myös käyttää nyt mahdollisuutta hyväksi ehdollisesti kannustaa Mongoliaa aloittamaan uudistuksensa. Mongoliassa on vakavia ongelmia, siellä on paljon korruptiota, siellä ei ole hyvää hallintoa ja kansainvälinen yhteistyö on puutteellista. Lisäksi siellä on joitakin hyvin kuumia kysymyksiä nimenomaan liittyen luonnonvarojen hallintaan. Tällä hetkellä nämä metallivarat Mongoliassa ovat ulkomaalaisten yritysten hallussa ja ja niitä tukee Mongolian hallitus. Tämä on johtanut sellaisen tilanteeseen, jossa Mongolian kansalaiset eivät saa hyötyä oman maansa luonnonvaroista. He tekevät töitä huonissa olosuhteissa, esimerkiksi he louhivat kultaa elohopealla ja elohopeahöyryt vaikuttavat vahingoittavat heidän terveyttään. Mongoliassa syntyy paljon epämuodostuneita lapsia, heillä on parantumattomia sairauksia, koska vanhemmat ovat tehneet töitä huonoissa olosuhteissa. Mongolian talous on myös haasteiden edessä sekä vientitullit ja tuontikiellot, joita Venäjä ja Kiina ovat niille asettaneet, mutta niillä, siellä on myös teknisiä puutteita. Eläinten kasvatus edustaa noin 80 prosenttia Mongolian maatalouden tuotannosta, mutta sieltä ei voida viedä lihaa, koska valvonta ja tarkkailua ei ole riittävästi. Jos me haluamme jatkaa yhteistyö- ja kumppanuussopimustamme, niin meidän pitäisi auttaa Mongolia selvittämään ongelmansa, jotta se pystyisi kehittymään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kiitos. Herra Kovacs, minuutti. Kiitos puhemies. Minäkin olin kolme viikkoa sitten mukana Ulambatorissa olleessa järjestössä kahdeksannessa neuvottelussa, ja olin siis mukana valtuuskunnassa. Ja se oli mahdollisuus myöskin vakuuttua siitä, että poliittinen järjestelmä on tapahtumassa sellaisella tavalla, että yhteiskuntalakin demokratisoituu. Ihmisoikeuksissa on tapahtunut huomattavia edistysaskelia ja saatoimme osallistua tapaamiseen, jossa kansalaisyhteisöjen edustajien kanssa, kansalaisyhteisöjen edustajien kanssa tavata ja paikalla myöskin Mongolian hallituksen edustajia, ja tätä kautta voidaan myöskin sanoa, että saman aikaan on myöskin edistynyt median vapaus. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen oli erityisen tärkeää, ja sen myötä eurooppalaisten sääntöjenkin toteuttaminen Euroopassa, Mongoliassa tulemaan mahdolliseksi, ja, ja EUn edustus, joka tällä hetkellä on tekninen toimisto, on tärkeää, että se muutetaan edustustoksi, jotta voidaan parantaa kahden valtion välisiä suhteita. Kiitos. Thank you. Now the individual... Kiitos. Sitten yksittäiset puhujat, herra Zeller, kaksi minuuttia. Ja, vielen Kiitos, rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Hyvät naiset ja herrat, olen kollega Bartolotsille kiitollinen siitä, että hän on tämän aloitteen tehnyt. On hyvä, että parlamentissa keskustellaan Mongoliasta. Monia entisiä Neuvostoliiton osia Keski-Aasiassa käsitellään eri syistä täällä parlamentissa, mutta Mongoliasta ei juuri ole puhuttu. Tämä on epäreilua, koska Mongolia hän aika varhain pääsi eroon tästä kommunistisesta blokista ja pääsi itsenäistymään jo vuodesta 1992 Mongoliassa oli demokraattinen perustuslaki ja sen jälkeen on tehty, järjestetty monia vaaleja, jotka ovat vaalitarkkailijoiden mukaan sujuneet asianmukaisesti, mikä ei todellakaan ole itsestään selvää tällä alueella. Mongolia on pyrkinyt kitkemään korruptiota jo vuosien ajan ja vuodelle 2010 asetettiin aikaraja kuoleman rangaistukselle, mitä suuri osa demokraattistakaan valtiosta ei ole vielä saavuttanut. Ja tämä on suuri alue, suuri maa, jonka ilmastoolosuhteet ovat äärimmäiset ja paljon vaaditaan, tai maata pitäisi kehittää monella tavalla. Suurin osa kansalaisista elää vielä maataloudesta, kaupungit ovat varsin pieniä, rakenteet ovat varsin vähäisiä ja ympäristöongelmat ovat todellisia, energiaongelmat myös, ja se, että se on Venäjän ja Kiinan välissä, niin se uhkaa, uhkaa Mongolia monin tavoin. Mongolia Mongolian tulevaisuus vaikuttaa kuitenkin hyvältä. Olen optimistinen ja kun demokratian kehitystä tuetaan, niin se osoittaa, tai Mongolian demokratiakehitys osoittaa, kuinka hyvin voidaan päästä eteenpäin hankalasta menneisyydestä huolimatta. Ja Mongolia pitäisi tukea ei ainoastaan erilaisin apuohjelmin, vaan myös siten, että EU, EUlla on oma edustusto Mongolian pääkaupungissa, jotta se osoittaa, ettei Mongolia ole EUlle yhdentekevä, vaan että Mongoliankin perustetaan edustusta tällöin, myös Kiinassa suhtaudutaan siihen vakavasti ja minä todella toivon, että tähän saadaan vielä parlamentin päätöslauselma aiheesta. Herra Renalle minuutti. Ma al di là dell'apertura dell'ufficio della delegazione a... Niin tärkeää, tässä aikaan valtuuskunnan toimisto Ulaanbaatoniin tätä asiaa voidaan enää lykätä, koska asian hoitaminen Pekingistä ei käy, ei edes symbolista syistä, mutta ei myöskään siksi, että tulee tämä yhteistyökumppanisuunnitelma, jota on odottaneet jo pitkään. Tiedämme, että maalla on heikkouksia, oikeus, laitoksessa ja myöskin sosiaalisissa kysymyksissä, mutta maalla on myöskin paljon erinäisiä kivenäisiä. Haluaisin kysyä komissiolta, miten Mongolia tullaan näkemään geostrategisesti sitä, sitä maata ei kata nimittäin keski-Asiaa koskeva strategia, ja, mutta joskin toimenpiteet, jotka sisältyvät tuohon strategiaan, voisivat koskea myös Mongoliaa, koska kysymyshän on kulttuurista, joka on suurin piirtein samankaltainen kuin muissa alueen maissa. Samanlaiseksi kysymys on maasta, joka on tarkkailijana etyjissä ja on myöskin valmiutta EUlla auttaa Mongoliaa niin, että siitä voisi tulla ETYJin täysjäsen, koska on olemassa myöskin kulttuuriyhteyksiä EUn ja Mongolin välillä. Niitä on kauan. Seuraavaksi keskustelu ilman puhujan listaa. Sesku. în primul rând aș dori să-l felicit și eu pe colegul meu Bartolotti pentru acest... Haluaisin onnitella herra Bartolottia tästä aloitteesta EUn Mongolian suhteet pitäisi uudistaa nimenomaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perusteella. Se kannustaa taloudelliseen uudistukseen Mongoliassa. Siellä on vaikut, hyvin vaikuttavaa energia ja, ja mineraalilähteitä. Tällä hetkellä meillä on ollut vain vuoden 1993 kauppasopimus voimassa ja senpä takia kauppavolyymit ovat pysyneet pieninä. Kulttuurin puolella esimerkiksi opiskelijavaihto on osoittautunut vaikeaksi. Erasmus-ohjelman laajentaminen Mongolian varmasti helpottaisi tätä on tarpeen perustaa EUn edustusto paikan päälle, jotta voimme koordinoida toimiamme siellä. Ja sitten yhteistyöt viranomaisiin myös helpottaisivat tämän sopimuksen täytäntöönpanemista. Mongolia on tunnetusti maa, jossa on runsaasti maakaasua ja hiiltä. Ja mongolit ovat antaneet kiinalaisille oikeuden käyttää maaperää, mutta se näyttää toisenlaiselta. Kuitenkin todellisuudessa on arvosteltu sitä, että kiinalaiset yritykset hiiliteollisuudessa käyttävät valtaisia määriä pohjavettä ja tätä kautta kuivattavat tasankoja. Maa joutuu myöskin kärsimään hiilen kuljetuksista. Mongolit ovat protestoinnetta vastaan ja tähän on myöskin yhdistetty johtanut siihen, että on syntynyt etninen konflikti, joka, joka on verrattavissa tiivistelattuneeseen väestön nousuun ja muslimien väestön nousuun. Raaka-aineiden vuoksi voidaan olettaa, että Mongolian konflikti tulee kärjistymään sitä Vuosia kestänyt kumppanuus Mongolian kanssa on EUn osalta tärkeää ja vaatii kuitenkin sitä, että sitä pitäisi varmasti vahvistaa myöskin ihmisoikeuksia ja vähemmistöoikeuksia Kiinassa. Kiitos ja lopuksi komissaari. Uh, Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäneitä parlamentin edustajia. Tämä oli lyhyt, mutta varsin kiinnostava keskustelu. Mongoliasta, joka on entistä tärkeämpi kumppani Euroopan unionille. Haluaisin puheenvuorossani nostaa esille pari asiaa, jotka äskeisessä keskustelussa tulivat ilmi. Ja toteaisin, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus kattaa yhteistyön neljällä alueella. Ensiksi normit ja standardit, toiseksi kestävä kehitys – mukaan lukien ympäristö- ja sosiaalinäkökulma, sitten kolmanneksi kauppa ja investoinnit, erityisesti raaka-aineiden ja luonnonvarojen kohdalla, ja neljänneksi oikeus, vapaus ja turvallisuus, mukaan lukien maahanmuuttokysymykset. Mitä tulee kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ajoitukseen, niin teksti on nyt esitetty jäsenvaltioille ja niiden pitäisi se nyt allekirjoittaa. Brittiparlamentin alahuone on juuri tarkastelemassa asiaa, opt-in-mahdollisuutta oikeus- ja sisäasioissa, ja se kattaa suurimman osan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista tämä opt-in-järjestely. En nyt puhu mitenkään tämän brittiparlamentin alahuoneen puolesta, mutta odotukset ovat sellaiset, että menettely tai käsittely kestänee 6-8 viikkoa siellä. Ja tämä saattaisi johtaa siihen, että allekirjoitus voisi toteutua seuraavassa EU-Mongolia-yhteiskomitean kokouksessa syyskuussa. Rouva puhemies, vaikka Mongolia on kaukana, se on laaja maa ja siellä on ollut monenlaisia poliittisia järjestelmiä, niin tästä huolimatta EUlla ja Mongolialla on yhteisiä näkemyksiä vapaudesta, avoimuudesta ja tasa-arvosta. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen nojalla EUsta tulee Mongolian ikään kuin kolmas naapurivaltio myös teoissa, ei ainoastaan sanoissa – ja ennen loppulausettani haluaisin palata erääseen kysymykseen, joka tässä keskustelussa tuli esille. Nimittäin erityinen tapaaminen järjestetään huomenna Viinissä äh, Etyjin äh, erityisen pysyvän neuvoston kanssa ja jäsenvaltiot ottavat esille esille asioita Mongolian ulkomaankauppaministerin kanssa ja minulla on tässä edessäni lausuntoluonnos EUn lausunnosta, siis tämä luonnos ja voin paljastaa teille, että EU suhtautuu myönteisesti siihen, että Mongolia tiivistää suhteisiin, suhteitaan Etyjin kanssa ja lopun kuulette sitten huomenna. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, jotta me voimme noudattaa sitoumuksiamme tai jos Mongolia noudattaa sitoumuksiaan, niin silloin sillä on mahdollisuudet olla hyvin vahva kumppani tällä alueella. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Minulla on yksi ilmoitus. Minä olen saanut ECR-ryhmästä pyynnön nimityksistä valiokuntiin. Tämä luettelo nimityksistä otetaan mukaan tämän kokouksen pöytäkirjan, ellei huomautuksia saada ennen pöytäkirjan hyväksymistä. Nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraava istunto on huomenna 9. kesäkuuta 9 9.1.